No niin, Rova Forden haluaisi myös esittää kysymyksen, mutta ei ole tarpeen vastata ennen kuin kuulette kysymyksen. Sieltä edustajalla kysymys. I'd just like to remind you... Halusin vain muistuttaa teitä siitä, että teidän iskulauseenne 2016 oli, että otetaan valvonta takaisin omiin käsiin. Niinhän parlamentti haluaa tehdä, ettekö sitä juuri halunneet? In my country, the people are sovereign, I'm not sure. Minun maassani kansalaiset ovat suvereeneja ja tekevät itse lakinsa. Haluan, että ihmiset saavat päättää. Vuonna 2016 Brexit-puolue oli aivan uusi. Silloin sitä slogania ei vielä ollut. For one and a half minutes. Madam ja sitten Rova Giori puolitoista minuuttia arvoisa kiitos puhemies arvon äh, kollegat äh, jotkut valtion päämiehet äh, eivät valitettavasti pysty ajattelemaan asioita pidemmällä tähtäimellä. Tämä nähtiin edellisessä neuvoston huippukokouksessa. Tämän vuoksi Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa ei voida aloittaa liittymisneuvotteluita. Visegrad maata sanoivat ennen huippukokousta, että tämä päätös, joka piti tehdä, vaikuttaa meidän oman vakauteemme ja uskottavuuteemme. Meidän täytyy toimia ajatella geopoliittiselta kannalta. Nyt tämä ei ole mahdollista. Emme voi pitää kiinni omista intresseistämme ja toimia niiden mukaisesti. Näille maille pitäisi antaa tunnustusta siitä työstä, jota ne ovat tehneet. Niille pitäisi päästä lähemmäksi Eurooppaa. En tiedä, kuinka monta senttimetriä siirrettiin sitä rajaa, jonka yli näiden maiden täytyy päästä. Pidemmällä aikavälillä ajattelevat että kilpailijamme voivat tässä voittaa pelkästään. Tämä täytyy nähdä. On enemmän kuin eriskummallista, että Euroopan unionia sitten arvioidaan tämän valossa. Ja kun jollakin toisella mantereella tapahtuu jotakin, Euroopan unioni reagoi niin silloin kun olisi kyse Euroopasta asiasta, nyt kaksi eurooppalaista maata on, kahden eurooppalaiselle maalle on tuotettu pettymys ja sanottu, että niillä ei ole mahdollisuutta päästä mukaan Eurooppaan. Tämä oli väärin. Fru talman. Kiitos puhemies. Viime viikolla Euroopan neuvosto hyväksyi uudistetun erosopimuksen ja poliittisen julkilausuman, joten Euroopan unioni on tehnyt kaikkensa, kaikkensa, jotta saadaan aikaan sopimus ja vältetään sopimukseton ero Brexit. Haluan kiittää EUn pääneuvottelija Michel Barnieria erinomaisesta työstä. Hän on onnistunut säilyttämään yhtenäisyyden ja kuullut aina Euroopan parlamentin toivomuksia. Nyt on kyllä pallo britti kenttäpuoliskolla. Se, että yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista huolestuttaa minua ja minä todella kunnioitan brittikansan tahtoa mutta ymmärrän kyllä tällä hetkellä myös niitä ihmisiä, jotka taistelevat uuden kansanäänestyksen puolesta. Onhan niin, että hyvin vakava vastuu on yhdistyneen kuningaskunnan harteilla, Boris Johnsonin harteilla. Odotan kuitenkin, että brittiparlamentti löytää tien ulos tästä tilanteesta. Kiitos. One minute, madam. Kiitoksia. Ja sitten sitten edustaja Porridge, yksi minuutti. Haluan kiittää eurooppalaisia ystäviämme, jotka haluavat olla edelleen kärsivällisiä Brexitin suhteen, mutta ei nyt hämäännytä, koska tämä on aika pommi. Jos Euroopan parlamentissa noin vähän yli vuosi sitten sitten katsottiin tilannetta, jossa ei ehkä ollut luvassa sopimusta. Oli valtavia käsityseroja ympäristöstandardeista, verotuksesta, työehdosta ja niin edespäin. Ja vetäytymissopimus voisi jäädä saavuttamatta ja saataisiin vain tällainen poliittinen julkis, julkilausuma ja kauppasopimusneuvotteluista Britannia lähtisi, jos yhteisin, yhteisymmärrystä olisi saavutettu. Ja vuoden sisällä sitten piti saada järjestöt aikaiseksi, mutta nyt sitten pääministeri luultavasti joutuu lähtemään tällaisten itsemääräämien määräaikojen pakottamana, koska hänet luultavasti pistetään pois tehtävästään. Presidentti Tusk on jo ottanut vastaan ja tunnustanut tuon lykkäyskirjeen, jonka se on ottanut vastaan. Me tarvitsemme tämän lisäajan. Meidän, me tarvitsemme kansalaisten äänen, äänestyksen. Ja sitten yksi minuutti, rouva Phillips. Oh, oh, Thank you. On... Kiitoksia. Lauantaina marssin miljoona muun ihmisen kanssa Lontoossa ja vaadin kansanäänestystä varsin, koska EUsta lähteminen Iso-Britannian hallituksen surkean sopimuksen nojalla heikentää työntekijän oikeuksia. Se tuhoaa ympäristön suojelun ja haittaa, aiheuttaa hallaa ihmisille, jotka ovat jo pitkään olleet sen tilanteessa, että hallitukset ovat heidät pettäneet koko Brexit iskee koko maata vastaan, mutta eri alueilla eri tavalla. Naiset kärsivät kaikkein eniten. Ne, joilla on kaikkein vähiten nyt jatkossa, ovat ihmisiä, joilla on vielä vähemmän. Siksi me haluamme lopullisen sananvallan kansalle, jotta ihmiset voivat nostaa tätä vastaan ja päättää sen puolesta, että jäädään osaksi Euroopan unionia 2016 vuonna ei ollut edes silloin enemmistö kansalaisista tämän vakava vaarallisen sopimuksen puolesta. Haluaisin selkeästi täällä Strasbourgissa sanoa, että minä en aio luopua työntekijöiden oikeuksista ja ympäristön suojelusta tai niistä niistä ihmisistä. niin ihmiset tuottaa pettymystä, kun kaikkein eniten joutuvat kärsimään tästä sopimuksesta. Minä olen tästä sen puolesta, että kansa saa päättää, pysytäänkö EU-ssa vai lähdetäänkö sieltä. I think we have two blue siellä taitaa olla kaksi sinistä korttia. Well, we won't have four blue cards. Ei neljää sinistä korttia ei anneta. Otetaan kaksi. Ehkä ensimmäinen sininen kortti, otatteko sen vastaan, sen kysymyksen? Ei ole pakko, voitte itse valita. Otatteko sinisen kortin kysymyksen vastaan? Yes. Kyllä. Mr. Habib. Herra Habib. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Philips kuvailee äh, standardien laskemista, äh, joka johtuisi siitä, että yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista. Eikä hänellä ole minkään näköistä ymmärrystä merkittävistä suurista brittiarvoista, joita olemme vieneet äh, ihmiskunnan hyväksi kaikkialle maailmaan, muun muassa tämän maanosan vapaus. Saammeko kuulla vastauksen? Madam Chair, I do... Puhemies, minä en ymmärrä, miksi nuo ihmiset tuolla reunalla ovat niin pelokkaita, pelkävät demokratiaa, pelkävät sitä, että ihmisille annetaan valta päättää. Kyse ei vain heidän tulevaisuudestaan, vaan koko mantereen tulevaisuudesta. I might actually run a clapometer on the next question. Ehkäpä sitten seuraava kysymys, joka tulee herra Foomannilta. You have to ask the lady. Niin, en ota neljää sinistä korttia, vaan kaksi. But... Anteeksi, herra Fuomen, mutta me emme voi ottaa kysymystänne. I did, but I neglected to ask. Niin hyväksyin jo vahingossa kysymykseni ja en muistanut kysyä vastaajalta, että ottaako hän kysymyksen vastaan ja hän sanoi, että ei ota, joten siirrymme seuraavaan puhujaan puhujalistalla, joka on luullakseni herra Campomenosi. Kiitoksia puhemies. Niin, joku tässä sanoi, että tämä on sellainen keskustelu, joka on jo nähty ja kuultu, mutta jos tässä nyt on mennyt kaksi vuotta, niin se jo se on tapahtunut sen takia, että Brexit saataisiin aikaiseksi. Ei, ei se ole sen syytä, mitä Britanniassa on tapahtunut, vaan niiden syytä, jotka Brysselissä ajattelissa, ajattelivat, että tässä on kyseessä vitsi, että eihän nyt brittiläiset halua mihinkään lähteä tästä eurooppalaisesta farsista, mutta totuus on toinen luonto. Ja loppujen lopuksi meillä on sitten sopimus, nähdään, nähtäväksi jää, tyydyttääkö se meitä vai ei, katsotaan mitä siitä seuraa, mutta tämä Euroopan unioni suhteessa siihen, mitä maailmassa tapahtuu, niin sille käy sillä tavalla, että sille ikään kuin putoaa asiat syliin. Ei se ole pääosassa tässä näytelmässä ollenkaan. Tässä näyttää, että on toimittu ihan omien intressien eh, hyväksi esimerkiksi Skotlannin tilannetta ja Katalonian tilannetta täältä Euroopasta käsin. Nämä ovat esimerkkejä siitä, kuinka Brexit ovat, on se yksi niistä asioista, joiden tielle lähtevät myöskin muut tulevina vuosina. Ja sitten yksi minuutti edustaja Lundgren. Uudet. Kiitoksia puhemies. Tilanne Turkissa ei voi mitenkään saa hyväksyntämme. Maasta tulee yhä autoritäärisempi, epädemokraattisempi ja Euroopan unionin tulee keskeyttää kaikki taloudellinen tuki maalle ja myös kaikki neuvottelut mukaan lukien mahdollinen tuleva EU-jäsenyys. Kaikki nämä neuvottelut on lopetettava. Meidän on välitettävä selkeä viesti. Turkki on itse ajanut itsensä ulos tulevasta yhteistyöstä. Sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee, mm, EU-budjettia on vähennettävä. Mitä me oikein kuvittelemme? Miksi Ruotsi, minun kotimaani, haluaisi maksaa 15 miljardia kruunua lisää Euroopan unionille? Me olemme jo tähän mennessä aina olleet yksi suurimpia nettomaksajia. Nyt riittää, en senttiäkään ette enää saa. Tämän sijaan meidän täytyisi käynnistää keskustelu siitä, mitä me saamme takaisin, mikä täällä on unohdettu, nimittäin erittäin rauhanomainen kauppaan perustuva yhteistyö imperiumin rakentamisen sijaan. Siitä pitäisi EU:ssa olla kyse. Ja yksi minuutti, edustaja Kaasi. The border in Ireland is... Irlannin raja on jo liian ikävä. Se estää maamme poliittista ja sosiaalista kehitystä. Liian moni ihminen joutuu maksamaan siitä rankan hinnan. Pitkän perjantain sopimus on ollut yksi väline, jolla on voitu korjata jotakin niitä vahinkoja, joita viimeisten 20 vuoden aikana on onnistuttu korjaamaan. Siksi Brexit on vaarasta kehitystä. Se vaarantaa rauhan kehityksen ja koko Irlannin talouden. Viime viikolla neuvoteltu sopimus luo uusia ongelmia, jotka liittyvät muuhunkin kuin rajaan. Tämä on kuitenkin parempi kuin aiempi vaihtoehto. Siitä huolimatta sopimusta ei saa enää vesittää, ei mitään veto-oikeutta yhdellekään osapuolelle. Jokainen viljelijä ja työntekijä kummallakin puolella Irlantia täytyy saada tietysti voita nauttia oikeuksistaan. Pitkän perjantain sopimus on tavalla luettu väärin. Paras tapa suojella Irlantia Brexitin varalta on yhdistää Irlanti. EU voi näyttää tässä merkittävää roolia ja edistää tämän toteutumista. Toivon mukaan parlamentti on valmis, Venäjäkin on valmis suureen perustuslailliseen uudistukseen, joka täytyy saada aikaan. Nicolau Alavannos. Nicolau Alavannos, yksi minuutti. Lefteris. Είναι επικίνδυνες για τους λαούς οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Puhemies, on vaarallista kansalaisille silloin, kun neuvosto tekee päätöksiä Euroopan unionin tahdon vastaisesti ja sehän on kilpailija Amerikalle ja Venäjälle. Nämä yrittävät saada tahtonsa läpi Lähi-idässä. Me puhumme täällä sanktioista, mutta Pohjois-Syyrian tapahtumat kertovat meille kaiken. Aika kuluu ja myöskin laittomia parauksia on suoritettu Kyproksen, Kyproksen talousalueella. Ja sitten mitäs Ranskan porvaristo haluaa, se pelaa lisää aikaa ja se tuo ongelmia Prespa-sopimuksen alaisille maille. Uuden demokratian hallin, hallinto on vaarallinen kansalaisillemme ja meidän täytyy taistella näitä imperialistisia suunnitelmia vastaan. Sitten Gonzales, Gonzales Bons, yksi minuutti. Kiitoksia. Tosiaan tässä viiden vuoden aikana olemme siirtyneet kriisistä toiseen. Pakolaiskriisi, eurokriisi, Kreikan kriisi, Brexit, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, valeuutiset, dieselkriisi, Pariisin huippukokous, terroristiiskut, populismin nousu, myöskin Euroopan unionissa tietyissä maissa, oikeusvaltion vesittäminen, sitten kärkiehdokasmenettelyn kaatuminen, demografinen kriisi, kauppasota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, Brexit, joka on pahin, kansallismielisten populistien saavutus. Kukaan ei tiedä, mihin se menee. Sitten Espanjassa vallankaappausyritys ja Eh, Jean-Claude, kyllä tässä vaikeat viisi vuotta on takana, mutta me 27 jäsenvaltiota olemme entistä vahvempia, entistä yhtenäisempiä. Eurooppa on edelleen ihmiskunnan historian paras poliittinen keksintö. Kiitos eh, Jean-Claude, kiitokset eh, komissiollesi, näin Michelin, näin Miguelin, näin Johannesin Mm, te olette esimerkki kurinalaisesta, vakavasti otettavasta työstä ja ennen kaikkea rakkaudesta kohti Euroopan, kohtaan Euroopan unionia. Sinä niin kuin minäkin olen, tai minäkin tunnen olevani poliittisesti luksemburgilainen, niin kuin sinä vaikka olenkin latino. Sitähän se Eurooppa on. Corbett. Kiitoksia, edustaja Corbett. Voisitteko olla hiljaa? Te olette erittäin epäkunnioittavia puhujia kohtaan. No niin, sitten edustaja Koopet puolitoista minuuttia ja kuunnelkaa puhujaa. Indeed, good point. <laughs> Hyvä huomio. Brittihallitus yrittää nyt runnoa läpi sopimusta Iso-Britannian alahuoneessa. Kolmessa päivässä kolme käsittelyä ja valiokuntavaihe. 110 sivua pitkä lakiteksti on teksti, jota ei julkaistu aiemmin 600 sivusta sopimusta on muutettu, ei mitään vaikutusarviota tulla julkaisemaan myöskään. Mitään varmuutta ei ole siitä, että säännöt toimivat, vaikka sopimus hyväksyttäisiinkin nykyisessä muodossaan. Tarkistuksia tullaan tekemään hyvin lyhyessä ajassa. Jotkut tarkistukset pyrkivät pehmeämpään brexittiin, koska ei pidä unohtaa, että tämä on erittäin kova brexit, joka vie Ison-Britannian pois EU-sta, tuliliitosta ja sisämarkkinoilta. Siitä on haittaa Ison-Britannian taloudelle ja myöskin Euroopan taloudelle. Se on huono sopimus Ison-Britannian ja huono sopimus EUn kannalta. Siihen tullaan tekemään myöskin tarkistuksia, jossa todetaan, että mikä tahansa Brexit-tulos tai mikä tahansa Suomessa saataankin, saadaankin aikaan, täytyy altistaa kansanäänestykselle. Tämä on aina oikea tapa toimia, koska Brexitistä on nyt tulossa niin erilainen kuin se, mitä ihmisille luvattiin silloin, kun kolme ja puoli vuotta sitten Brexitin kannattajat tai kampanja kävivät, että nyt on oikea aika sanoa, että tämä ei ole se, minkä puolesta minä äänestin. Haluan, että ihmisillä on uudelleen oikeus oikeus valita, ovatko puolesta vai vastaan. Siksi ihmiset marssivat lauantaina Lontoossa. Siksi suurin osa mielipidemittauksista osoittaa, että Iso-Britannian kansalaiset haluavat ja ansaitsevat että uudelleen tehdä päätöksen tästä katastrofaalisesta asiasta koko maan kannalta. Uh, Mr. Corbett, there are... Edustaja Corbett, Täällä on kaksi sinisen kortin pyyntöä. Otan vain yhden, koska minulle on kerrottu, meillä on 20 henkilöä siellä ilman puhujalistaa odottamassa puheenvuoroa. Haluatteko ottaa puheen, äh, anteeksi, kysymyksen herra Dobnilta vastaan? Mr. Dobny. Herra Dobny. Yes. Um, I would like to ask Mr. No, kiitos. Minä kysyisin Koopetilta seuraavaa. Mitä te sanoisitte viidelle miljoonalle Labourin äänestäjälle, jotka äänestivät e, Brexitin puolesta. Miten selitätte, ettei puolueen ole pettänyt heitä, kun haluatte pakottaa heidät uuteen kansanäänestykseen? Teidän ja puolueenne pitäisi hävetä. Most Labour voters. Suurin osa Labour-puolen äänestäjistä silloinkin, kun he halusivat erota EUsta ovat nyt havainneet, että Brexit on oikeistolaisten neoliberalistinen hanke, jota Tory-puolen oikeistosiipi vie eteenpäin. Siitä olemaan haittaa taloudelle ja ihmisille, työpaikkoja menee ja mitään hyvää ei siitä isolle britannialle tule. Siksi leipäpuolue aivan oikein on nyt omaksunut sen kannan, että mikä tahansa Brexit lopputulos olekin olemaan, kansan täytyy saada päättää. Kiitos. Herra Kelleher, yksi minuutti. Uh, Kuten sanoin alusta asti, niin minä hyväksyn sen, että UK äänesti <laughs> lähtemisen puolesta, mutta siinä kontekstissa meillä kerrottiin eri asioita, että ja siinä täytyy ymmärtää, että jos ilman sopimusta lähdettäisiin, niin se vaikuttaisi Pohjois-Irlantiin vahvasti ja rauhanprosessiin. Ja tämä asia ei ollut kansanäänestyksessä aiheena ollenkaan. Ja nyt siitä on tullut avainaihe vetäytymissopimuksessa ja Euroopan unionin kanssa käytävissä keskusteluissa. Mutta sanotaan nyt ihan selvästi, että Euroopan unioni ei suinkaan jumita UK lähtöä EU-sta, vaan UK parlamentti itse sitä tekee. Ne ovat he ovat sellaisessa prosessissa, josta ulostulon täytyy olla sellainen, että voidaan varmistaa, että erotilanteessa Irlantiin vaikutus ei ole negatiivinen, että erosopimus suojaa Irlantia. Me tarvitsemme asianmukaisen demokraattisen tarkastelun alahuoneesta ja myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa, että ei ole mahdollista, että Euroopan kansalaisten oikeuksia Pohjois-Irlannissa vähennetään. Euroopan unionin kansalaiset, jotka ovat kotonaan, asuvat Pohjois-Irlannissa, eivät voi menettää kansalaisoikeuksiaan tai vähentää kansalaisoikeuksiaan. Se olisi häpeäksi koko Euroopalle. Ja sitten yksi minuutti, Rankke. Kiitos puhemies, parhaat kollegat. Tällä hetkellä yhdistyneessä kuningaskunnassa kerrotaan tarinaa ja jo jotkut asiat, joita täällä sanotaan, eivät oikein auta. Tarina kuuluu niin, että he haluavat meistä eroon ja niin edelleen, mutta minä toteaisin, että tämä parlamentti on edelleen brittikansalaisten parlamentti. Me emme ole väsyneet yhdistyneeseen kuningaskuntaan emmekä sen kansalaisiin. Me emme ole väsyneet rakentaviin neuvotteluihin. Tämä prosessi perustuu monenvälisyyteen. Me rakastamme neuvottelemista ja yhteisten ratkaisujen löytämistä. Olemme kuitenkin kyllästyneet pääministeihin, jotka tekevät lupauksia, joita eivät voi pitää pääministereihin, jotka käyttävät jakavaa kielenkäyttöä erityisesti näin vaikeina hetkenä. Me olemme kyllästyneet pääministereihin, jotka eivät ymmärrä, että siinä tapauksessa, että tämä sopimus ei mene läpi, alahuoneessa. Se, siitä on toteutettava uusi kansanäänestys, että ihmiset saavat tehdä päätöksen. Kiitos. Mr. Madison for one minute. Edustaja Madison, yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. First of all, congratulations for the... Kiitos. Onnittelut Brexit-puolelle, koska ensi kuussa te ette ole täällä enää. Tämä on hyvä asia. Harvasta asiasta on samaa mieltä Junckerin kanssa, mutta kun hän viisi päivää sitten sanoi, että lisälykkäyksiä ei kannata antaa ja Brexit täytyy hoitaa kuntoon. Olen samaa mieltä. Vasemmistolaiset, vasemmistokollegat sanovat, että tässä nyt on jotkut pelkäävät uutta kansanäänestystä. Sanoisin, että olen siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnassa on miljoonia äänestäjiä, jotka eivät ole tyytyväisiä siihen, että te olette täällä Euroopan parlamentissa. Mitä miksi tehdä? Järjestää uudet parlamenttivaalit siksi, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä tuloksiin, vaalien tuloksiin. No ei tietenkään Teillä on viisi vuotta aikaa täällä. Entä uusi kansanäänestys kenties 10-20 vuoden kuluttua? Tarvitaan uusi kansanäänestys, jotta voi liittyä Euroopan unionin uudestaan. Olen siitä, että näin tulee käymään, koska konservatiivit ja Brexit-puolue ja oikeista konservatiivit, joka tapauksessa voittavat seuraavat vaalit, koska he ovat hoitaneet Brexitin kuntoon. Kiitos ja onnea vaan matkaan. Ja edustaja Hanna, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä, mikä tässä nyt harmittaa, on meppien äh, epä, äh, kyvyttömyys, vaan epärehellisyys, vaan, se, ja, vaan kyvyttömyys panna täytäntöön artikla 50. Tässä on täydelliset motiivit piiloteltu jatkuvasti ja valehdeltu niistä viime viikolla Borisia syyteltiin sen sijaan, että katsottaisiin, että mikä siellä on oikeastaan takani. Eli tässä nyt yritetään järjestää äänestystä tai muuttaa sopimusta siten, niin, siten, että me voitaisiin äänestää sen puolesta, niin se olisi heidän mielensä mukaisesti. Ajatellaan, että kansalaiset äänestäjät ovat tyhmiä, mutta joka kerta on laskelmoitu väärin. Joka ikisessä vaaliurnassa, joka ikisellä, ikisellä vaaliurnalla konservatiivit ovat olleet voittajia tässä viime aikoina. Meidän täytyy nyt ajatella, että tästä erosta pitää saada hyvä naapuruussuhde aikaiseksi, koska muuten käy niin, että konservatiivit ovat vielä kovemmilla ehdoilla voittajana seuraavassa vaaleissa. Nämä ovat ne kaksi vaihtoehtoa. Otatteko sinisen kortin kysymyksen vastaan Smithiltä? Otatte, olkaa hyvä se Smith. Uh, Kiitos, minä olen kiitollinen Hännänille äh, ja äh, siitä, että hän nosti esiin poliitikkojen epäreil, epärehellisyyden. No, kukaan ei puhu sisämarkkinoilta lähtemisestä, näin hän totesi erokampanjan aikaan. Ja äh, tosiaan myös se, että EU-kansalaista sitten äh, äh, oikeudet eivät ole vaarassa. Haluaisitteko pyytää anteeksi näitä aiempia äh, puheitanne? It's simply not the case no, enhän minä niin ole sanonut vaalikampanjan aikana toistuvasti. 2015 haastattelusta on kysymystä ennen, kam, kysymys ennen siis kampanjointia. Ja minä sanoin ihan selvästi silloin, että toivoin tällaista sveitsiläistyyppistä tulosta. Ja sitten kampanjan aikana en ole suinkaan kantani muuttanut. En tiedä, miten te, jotka olette koko uranne muodostaneet sen varaan, että pyydetään UK kansanäänestä riippumattomuudesta, niin nyt sitten vaaditte uudestaan kansanäänestystä koko Britanniassa. Hyvät kollegat, tiedän, että täällä on sinisen kortin kysymyksiä pyydetty lisää. Otan niistä yhden. Ja tiedän, että monet kysyjät joutuvat korteistaan luopumaan. Mutta Farage, yksi minuutti. Äh, kolme järkyttävää neuvotteluvuotta ja sitten varniessa saa Johnsonin allekirjoittamaan UPO-uuden sopimuksen, joka johtaa sitten kolmeen lisäneuvotteluvuoteen ja tekee yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan unionin siirtokunnan. Miksi? Miksi Johnson tekee näin? Hän tekee sen, koska hän ei halua äh, lykkäystä. Hän tietää, että lykkäys äh, sitten uurnilla vahingoittaa hänen puoluettaan. Eli hän haluaa läpi tämän uuden sopimuksen mahdollisimman nopeasti. Sama vanha tarina joka kerta. Konservatiivipuolueesta tässä on kyse eikä maastamme. Meidän on nyt saatava aikaan yhteinen eroajien allianssi yli puolueen rajojen. Emme me muuten pääse koskaan tästä paikasta eroon. Meidän on saatava Brexit toteutettua niin, minä haluaisin, eh, niin kuin Junckerkin, että tämä on minun viimeinen puheeni täällä 20 vuoteen, mutta kun jotenkin minulla on sellainen tunne ja pahoittelen tätä, <laughs> niin, niin ja voi kun tämä olisikin viimeinen puheeni täällä, mutta kun minusta tuntuu siltä, että marraskuussa täällä tavataan jälleen. I'm really sorry, but we missed... Olen todella pahoillani, että missasimme tuon ihan viimeisen lauseen huippukohdan, koska täällä taputettiin kaikki. No joka tapauksessa puolitoista minuuttia seuraavaksi Tajani. Presidente. Arvoisa puhemies. Hyvä. Donald ja Jean-Claude, olen samaa mieltä närkästyksestänne sen tuloksen suhteen, mitä ei ole saatu neuvostossa aikaiseksi Balkanin suhteen. Turkki, Kiina, Venäjä, Saudi-Arabia investoivat energiaa ja resursseja Balkanille ja me taas otetaan askeleita taaksepäin. Emmekä edistä vakautta tuolla alueella, joka on koko Euroopan vakauden kannalta keskeinen. Annamme kielteisiä viestejä. Tämä on ollut skandaalinomainen virhe ja se vie Euroopalta painoarvoa politiikassa tuolla alalla. Emme tee rohkeita valintoja Lähi-idässä myöskään mutta olemme kuitenkin pystyneet eh, sanomaan, että, tai emme ole pystyneet sanomaan, että ei pidä mennä Syyriaan eikä Gazaan etsimään terroristeja, vaan ne ovat Turkissa. Sen takia täytyy muistaa, että tämä on ollut kauhea virhe. Eli tällä tavalla tuhotaan tärkeä kristillisvähemmistö Syyriassa jälleen kerran tämä suuri Euroopan unioni ei pysty olemaan johtavassa asemassa maailmanlaajuisella näyttämällä niin kuin pitäisi olla. Myöskään tuki, joka Turkille on, tar- Turkille tarjottu tuki on valunut aivan väärin kohteisiin. Jos haluaa toimia todella, niin täytyy todella päästää irti nationalismeista Euroopan tulevaisuuskonferenssin täytyy pyrkiä uudistamaan politiikkaa siten, että palataan todella politiikkaan. Politiikan, politiikan merkitys pitää olla keskiössä ja meidän pitää näkyä tulevina kymmeninä vuosina koko maailman näyttämöllä. Yksi minuutti, Margarita Marquez. Kiitos puhemies. Haluaisin osoittaa sanani herra Junckerille – Toimikaudellanne te kunnioititte erilaisuutta, diversiteettiä. Se on erittäin tärkeä periaate. Mikä katsotaan neuvoston päätelmiä monivuotisista rahoituskehyksistä 27 jäsenvaltion välillä ja Suomen puheenjohtajamaankin ja jäsenvaltioiden välillä oli erimielisyyksiä. Suuri enemmistö jäsenvaltioista oli eri mieltä puheenjohtajamaan ehdotuksen kanssa, joten, mutta kuitenkaan päätelmissä ei oteta tätä huomioon. Eikä myöskään parlamentissa ole tätä pahemmin pohdiskeltu. Nyt on jätetty ottamatta huomioon se poliittinen sitoumus, jonka von der Leyenkin on tehnyt. Ja tämä koko neuvottelulaatikko, joka on erilainen kuin se, josta valtioiden päämiehet ja instituutiot olivat puhuneet. Meidän täytyy varmistaa vakaa, riittävä talousarvio unionille. Se täytyy saada hyväksyttyä ennen tammikuun ensimmäistä päivää. Meidän ei pidä nyt kuitenkaan hyväksyä minkäänlaisia aikapaineita, jotka saattavat kielteisesti vaikuttaa lopulliseen päätökseen, josta ne viime, viime vuoden marraskuusta eteenpäin. Kiitos Puhemies. Edustaja Keller. Puhemies, komission puheenjohtaja Arvon Donald Tusk. Te olette saaneet aikaan sopimuksen. Ja kiitän tästä sekä teitä että Junckerin. Täytyy kunnioittaa eurooppalaisia sääntöjä. Täytyy myöskin kunnioittaa kansan, brittikansan itsemääräisoikeutta ja sen tekemää päätöstä. Nigel Farageille toteasin, että hän on 20 vuotta taistellut Eurooppaa vastaan. Kuitenkin Eurooppa on häntä ruokkinut viimeiset 20 vuotta. Tärkeää tänä päivänä on pohtia tulevaa suhdetta Iso-Britannian suuntaan. Osin kiittää Michel Barnieria johdonmukaisesta toiminnasta ja siitä, että hän pystyy, pystyy pitämään jäsenvaltiot yhtenäisenä ja myöskin hänen takanaan olevaa Michelia siitä visiosta, joiden avulla nyt on saatu aikaan tämä lopputulos, joka on tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kenties äh, Eurooppaa tarvitaan, mutta täytyy ottaa tuota huomioon myöskin uusi elementti. Haluaisin joka tapauksessa kiittää teidän toimintaanne siitä, että te olette onnistuneet viemään päätöksen tämän prosessin, joka on niin tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Scott Cato. Edustaja Scott Cato, seuraavana olkaa hyvä. Kiitos puhemies Boris Johnson pyrkii nyt saamaan Westminsterin parlamentin toimimaan kumileimasina Brexit-sopimukselleen. Tämä sopimus on äärimmäisen tärkeä EUlle ja UKlle ja siksi sitä on tarkasteltava syväluotavasti. Kyse on Euroopan standardien suojelemisesta ja sisämarkkinoiden suojelemisesta. Standardeja ei saa päästä vesittymään vain Brexit-väsymyksen vuoksi. Tarvitaan yhtäläiset toimintaedellytykset. Ei saa käydä niin, että että yhdistynyt kuningaskunta heikentää standardeja ja vesittää sisämarkkinoiden toimintaa. Nyt poliittinen julkilausuma ei tule olemaan poliittisesti sitova. Tämä on selkeä merkki siitä, että että brittihallitus pyrkii tekemään yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan Singaporen. Euroopan parlamentti on jo todennut, että se ei hyväksy sopimusta ennen kuin Westminsterin parlamentti sen hyväksyy. Ja tästä meidän täytyy pitää kiinni, vaikka neuvosto meitä painostaisi tekemään päätöksiä kiireessä niitä kunnolla pohtimatta. Kun ajatellaan Euroopan unionin kansalaisia, niin nykyisiä kuin tuleviakin on suojeltava heidän oikeuksiaan. Kiitos. For one minute, Mr. Panza. Edustaja Panza yksi minuutti. Hyvää huomenta, hyvä puhemies. Neuvoston päätelmät ilmastonmuutoksesta jättävät toivomisen varaa hyvin paljon, kuten aina. Niitä on käytetty ideologisten lähestymistapojen tukemiseksi, jotka eivät ratkaise mitään. Se näkyy esimerkiksi Verbaniassa, Piemonteen alueella, näkyy kuolleita no, ja kuolonuhreja ja myöskin sortuneita katuja tulvien seurauksena. Tässä ei ole kysymys suinkaan ilmastonmuutoksesta, vaan siitä, että paikalliset hallinnoijat ovat saaneet toimia rankaisematta maankäytön alalla sillä tavalla, joka tuhoaa ympäristöä. No sitten solidaarisuudesta komissio ja neuvosto ovat todenneet, että solidaarisuusrahastoja käytetään sillä tavalla, johon ne ei ole tarkoitettu. Jätetään solidaarirahasto luonnonkatastrofien uhrien tukemiseen ja niitä vastaan taistelemiseen, koska niitä on yhä enemmän luvassa jatkossa valitettavasti. Minute, Mr. Sinčić. Ja sitten yksi minuutti, herra Sinčić. Hvala Tusk. Kiitoksia, puhemies. Herra Juncker, herra Tusk. Te vuoratette tällä kyyneleitä siksi, että Iso-Britannia haluaa jättää Euroopan. Ja olette yllättyneitä siitä, että Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa on ongelmia. Voin kertoa teille, miksi Kroatia on niin pettynyt Euroopan unioniin. Pääministerimme lupasi, että sitten kun me liitymme Euroopan unioniin, korruptioongelma ja oikeuslaitoksen ongelmat katoavat. Näin ei kuitenkaan käynyt ja ihmiset pettyivät. Kroatia on yksi korruptuneimpia maita Euroopassa. Näin todetaan eri raporteissa. Te kuitenkin päätitte ottaa näin korruptoituneen maan jäseneksi. Kymmenellä tuhannella eurolla voi ostaa tuomioistuimen päätöksen Kroatiassa tai minkä tahansa päätöksen valtiollisilta laitoksilta. Valtion laitokset kysyvät varkailta, oletko sinä varas, varas sanoo, että hän ei ole varas ja sitten tehdään sellainen johtopäätös, että mitä rikosta ei tapahtunut. Ja tällaista on tapahtunut jo vuosikymmeniä. Ja sitten ihmiset kuvittelevat, että normit olisivat paranneet, parantuneet EU-jäsenyyden myötä maassa, mutta oikeuslaitoksen tilanne ja esimerkiksi Suitsan tapaus ovat osoitus siitä, että korkeampia eurooppalaisia normeja ei saatu päinvastoin. Sokol. Otatteko kysymyksen vastaan herra Sokolilta? Mr. Sinčić. Edustaja Sinčić, puhun täällä teille. Sinisen kortin kysymys olisi tulosta herra, tulossa herra Sokolilta. Otatteko vastaan? Thank you. Kiitos. Esittäkää kysymys. Sinčić, Kiitoksia. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun valehtelette ja petätte ja harhaan johdatte. Ja minä haluaisin kysyä teiltä, miksi? Miksi teitte kaikkenne, jotta Dobranka Suitsasta ei äh, tulisi äh, komission jäsentä, vaikka äh, valiokunta oli hänet soveltuvaksi todennut. Miksi te ette hallaa omalle maallenne? Miksi yritätte vahingoittaa Kroatiaa? Selittäkää tämä meille. Go ahead. Vastaus. Gospodine Sokol, ja se nadam da vi dobro znate članak Toivon mukaan te olette tietoinen siitä, että Kroatiassa rikostuomioistuin on puhunut me parlamentin jäsenten lahjonnasta. Minä olen puhunut tästä hyvinkin paljon Kroatiassa. Olen myös puhunut herra Suitsan henkilökohtaisesta omaisuudesta. Eurooppa on sitten luottanut kroatialaisten instituutioiden sanomisiin korruptoituneiden instituutioiden näkemyksiin. Hän oli 20 vuotta tuomarina. Ihmiset ovat tyytymättä Kroatian oikeuslaitokseen, niin sitten hän suitsaulisi valitsemassa tänne. Tämä yksi minuutti. Kiitoksia puheenvuorosta. Brexitin kohdalla on nyt ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unioni pitää pään kylmänä. Me emme voi antaa Boris Johnsonin sisäpoliittisen agendan äh, ohjailla meitä tai kovaäänisen Brexit-puolueen tai Ranskan Macronin, jolta puuttuu kärsivällisyyttä. Nämä tahot eivät voi ohjailla tätä prosessia. Meidän täytyy Euroopassa hyväksyä joko lykkäys tai jos brittiparlamentti niin päättää, äh, on meidän oltava valmiit myös uuteen kansanäänestykseen. Euroopan unionin yhtenäisyyden tulee minun mielestäni ohjata tätä prosessia. Kaikkein vaarallisinta Britannialle ja Euroopalle olisi äh, sopimukseton ero. Mielestäni olisi parasta, jos britit jäisivät Euroopan unioniin, mutta jos eroavat, niin huolehditaan siitä, että jatkossakin suhteet ovat hyvät. Tätä minä haluan Euroopalle. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Benifei, yksi minuutti. Neuvoston päätelmät olivat pettymyksen tuottavia, niidenhän olisi pitänyt näyttää Euroopalle kerrankin, että sillä on välineet hallita maailman muutoksia. On hyvin vakavaa, että johtajat eivät pystyneet ottamaan askeleita eteenpäin monivuotisen rahoituskehyksen suhteen. He ovat käytännössä yhteismieltä kaikista kohesiosta, omista varoista ja niin edespäin, mutta sitten kuitenkin, kun lykätään tätä rahoituskehyksen hyväksymistä, niin siitä on vakavia seuraamuksia kansalaisille ja alueille ja maille. Myöskin Erdoganin sotilaallinen hyökkäys kurdin kansaa kohtaan on valtava erhe. Se vahvistaa Daeshia ja vaadimme, että taloudellisia ja kauppasanktioita ja myöskin ylilento, kielto otettaisiin käyttöön kyseisellä alueella. Näistä teemoista ja muista neuvoston keskusteluissa on käyty tehotonta keskustelua ja myöskään Euroopan parlamentti ei ole pystynyt millään tavalla keskeyttämään niitä eikä puuttumaan näihin keskusteluihin. Haluaisin todeta, että siniset kortit riittävät nyt, koska meillä on 22 Catch the Eye-puheenvuoron pyyntöä, eli nämä listat nyt päättyvät tässä kohtaa. Sitten Charan Sova, yksi minuutti. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puhemies. Brexit on päivän puheenaihe. Siitä huolimatta haluaisin todeta, että pahoittelen siitä, mitä neuvoston päätelmissä lukee laajentumisesta. Pohjois-Makedonia ja Albania ovat tehneet kaiken, mitä niiltä on pyydetty. Ne ovat ne, tehneet merkittäviä muutoksia, joista on maksettu poliittinen hinta. Millaisen viestin heille tänä päivänä lähetämme? Ne, jotka vastustavat neuvotteluiden avaamista, heille täytyy tehdä selväksi, että heidän täytyy tehdä selväksi, mitä lisää toimia vielä näiltä mailta odotetaan. Niin, nyt täytyy auttaa Pohjois-Makedonia ja Albania saamaan työnsä päätöksen ja myöskin auttaa niitä rahoitusuudistuksissa ja muissa toimissa, jotta niillä on selkeä tie eteenpäin. Pohjois-Makedonia ja Albania ovat eurooppalaisia maita, siksi meidän velvollisuutemme niitä kohtaan ja myöskin itsemme kohtaan on aloittaa laajentamisprosessi näiden maiden osalta. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Barrella, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Jokainen uusi kansainvälinen kriisi osoittaa, että Eurooppa on voimaton. Euroopan valtiot ovat tuominneet yhteen ääneen Turkin hyökkäyksen Syyriään ja Erdoganin voimatoimet, mutta kyse on pelkästään nuhtelusta, ei enemmästä. Aseiden vientikielto Turkkiin se, aikaan, on osoitus Euroopan voimattomuudesta. Artikla 29 mahdollistaisi sen, että asevientikielto Turkkiin suuntaan voitaisiin ottaa käyttöön. Tällä saataisiin Erdogan selkäsinä vasten. Nyt on verottu lieviin siihen puolesta, että pitäisi vain lieviä sanktioita asettaa. Juuri tällainen kyvyttömyystoimi on eurooppalainen ongelma. Eurooppa on sairaassa. Eurooppa on tuhnut miljardeja euroja estääkseen maahanmuuttovirtoja. Nyt on vihdoinkin tehdä, aika tehdä merkittävä valinta, koska muuten historia tulee meidät tuomitsemaan. Edustaja Dodds, yksi minuutti. Kiitos puhemies jälleen huippukokous ja Boris Johnsonin entistä suurempi antautuminen pääministeri, joka toinen kymmenettä sanoi, että yhdistyneen kuningaskunnan tulisi lähteä Euroopan unionista eh, kokonaisena, eh, rikkomattomana on nyt eh, luvannut, että Pohjois-Irlannissa käytetään tullikoodeksia. Samoin pohjoisillantilaiset yritykset käyttävät valmistusprosesseissaan eurooppalaisia tulleja, joutuvat niitä soveltamaan. Ja sitten Brexit-ministeri vielä vahvisti, että Pohjois-Irlannista yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvat tuot tuotteet tulevat joutumaan tarkastuksen kohteeksi 65 puntaa per tarkastus on arvioitu maksu. Tämä on valtava valtava taakka ja valtava este Pohjois-Irlannin taloudelle. Tullit ja sääntely erottavat sen omasta sisämarkkinastaan Eräs kauppapolitiikan asiantuntija on jo todennut, että Pohjois-Irlannista tulee UK kauppasopimuksissa vain sivusta katsoja. Tämä on häpeällistä. Johnsonhan totesi, että yksikään brittipääministeri ei tällaista sopimusta koskaan tulisi allekirjoittamaan. Ja seuraava puhuja, edustaja Niedermayer, yksi minuutti. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. En haluaisi puhua Brexitistä, vaan Eurooppa-neuvostosta, jos sallitte. Aivan aluksi haluaisin kiittää herroja Tuske Juncker omistautumisesta ja ponnistuksista viime neuvostossa ja myöskin aikaisempina vuosina. Mutta joskus näyttää siltä, että ponnistelu ja omistautuminen ei riitä. Kysymys kuuluu, onko neuvosto yhteistyön ja vastuun ja keskinäisen kunnioituksen paikka, jossa hyvät ratkaisut tulevaisuudelle löytyvät, vai onko se sellainen paikka, jossa käydään poliittista peliä tämän tällaisten sopimusten saamiseksi ja sitten epäjohdonmukaista päätöksentekoa myös. Viime hallin, hall, viimeisessä mm, neuvoston kokouksessa näyttää, että jälkimmäinen oli vahvemmassa asemassa kuin tuo ensimmäinen vaihtoehto, ja tämä lupaa ongelmia. Edustaja Schieder, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Brexitistä tulee yhä pidemmälti tällainen loppumaton tarina. Kuinka monen brittipääministeri tätä asiaa jo käsittelee ja pahemmaksi tämä on vaan mennyt Brexit-epäonnistuminen osoittaa myös, että syypä ovat, on jakautunut konservatiivipuolue, egoistista peliä pelataan, itsekästä peliä yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kustannuksella. Brexitissä tarvitaan järkevä sopimus ja mitenkä Brexit sitten tapahtuukaan, se johtaa aina sosiaalisten oikeuden kuluttajan suojan vähenemiseen ja rahoituksen vähenemiseen kansallisesta terveysjärjestelmästä, eli häviää ihan monia. Arvoisa puhemies, emmehän me voi estää brittihallitusta tekemästä virhettä, mutta voimme kuitenkin itse olla tekemättä virhettä, ja siksi Euroopan parlamentti voi päättää sopimuksesta vasta sitten, kun brittiparlamentti kaikki sen eri kamarit ovat päätöksensä tehneet. Vasta sen jälkeen on meidän vuoromme. Kiitoksia. Ja edustaja Kutsuk, yksi minuutti. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Изминалият Европейски съюз... Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Viimeisen Euroopan neuvoston kokous oli erittäin merkittävä. Sillä pyrittiin selvittämään Pohjois-Syyrian kriisiä. Samalla pyrittiin saattamaan päätöksen sopimus monivuotisista rahoituskehyksistä. Myös Brexit oli painava aihe asialistalla. Yhdistynyt kuningaskunta on lähtemässä EU-sta. Boris Johnson toivoisi, että maa lähtee EU-sta 31. päivä lokakuuta, mutta hänellä ei ole kuitenkaan mitään selkeää tavoitetta. Meidän pitäisi nyt pyrkiä antamaan jatkoaika. Viime viikonloppuna sopimusta yritettiin jo runnoa läpi. Kyse on historiallisesta virheestä myöskin, joka tehtiin Pohjois-Makedonian ja Albanian osalta. Neuvotteluiden lykkääminen näiden maiden kanssa on virhe. Meidän täytyy tarjota vakautta tulle alueille, Pohjois-Makedonille ja Makedonille ja Albanialle pitää tarjota mahdollisuus aloittaa neuvottelut. Edustaja Gantsa, yksi minuutti. Näyttäisi, että kollega ei ole paikalla, joten seuraavaksi sitten edustaja Cristoforo yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiittää Euroopan neuvostoa näistä tärkeimmistä päätöksistä, eli ryhtyä toimiin Turkin aggressioiden vastaisesti – ja äh, liittyen Kyproksen talousalueeseen. Ja haluaisin kiittää myöskin Tuskia ja Junckeria viimeisistä vuosista, koska he ovat lisänneet instituutioittensa painoarvoa ja koko Euroopan unionin painoarvoa. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet hyvin pahoiteltavaa kehitystä Kyproksen tasavallassa – me olemme joutuneet vastaamaan Turkin laajentumispolitiikkaan, joka on ollut aggressiivista, ennen kuin on liian myöhäistä. Weber totesi edelleen, että Turkki ei voi jatkaa hyötymistä sisämarkkinoista ja tulliliitosta samaan aikaan, kun he miehittävät Syyriaa ja rikkovat Euroopan unionin suvereenin valtion oikeuksia. Kuten Weber totesi, minun mielestäni siitä pitäisi Turkin joutua maksamaan taloudellinen hinta. Vasta sitten voimme havaita, että olemme todella arvoyhteisö ja olemme vaku- halukkaita ja valmiita puolustamaan noita arvoja. Silloin unioni voi osoittaa, että se on, sillä on voimaa ja että sitä on kunnioitettava. Mr. Seuraava puhusta edustaja Pitsula, yksi minuutti. Prošlotjedni sastanak vijeća doista nije bio business. Kiitoksia puhemies. Tätä huippukokousta ei voi todellakaan pitää tavanomaisena. Oli koko joukko tärkeitä, hyvin tärkeitä aiheita, muun muassa Brexit ja Valitettavasti sitten syrjäpäätelmät kyllä vesittyivät pahasti. Olen pahoillani siitä, että yksimielisyys uudesta Brexit-sopimuksesta ei ulottunut myös yksimielisyyteen Pohjois-Makedonian ja Albanian jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta. Ja todella kyllä meillä nyt on hyvin, hyvin monimutkainen geopoliittinen tilanne. Meidän on lisättävä vaikutusvaltaamme alueella. Meidän täytyy pyrkiä myös suojelemaan kansalaisiamme Brexitissä. Tämä kuitenkin riippuu kumppaneistamme Lontoossa. Äh, hallitusten tuki laajenemiselle olisi hyvin tärkeää. Thank you, Chair. First I'd like to... Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me emme voi kuvitella eurooppalaista politiikkaa viime vuosikymmeninä ilman puheenjohtaja Junckeria. Haluaisin ylistää teitä, kehua teitä, ei, ei poliittisesta toiminnastanne, vaan sen takia, että olette todellinen eurooppalainen, todellinen humanisti. Ja minä haluaisin osoittaa Montesquieun lainauksen, joka on oma ajatteluna, ajatteluna jos tietäisin, mikä on hyödyksi isänmaalleni ja olisi haitaksi Euroopalle tai joka olisi hyödyksi Euroopalle ja haitallista ihmiskunnalle, niin pitäisin sitä rikoksena. Tämä on hyvä yhteenveto toimistanne ja ajatuksistanne. Minä halusin myöskin kommentoida Eurooppa-neuvoston tuloksia. Kaksi kommenttia. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä yhdistyneen kuningaskunnan pyyntöjen kanssa Brexitin suhteen. Meidän täytyy olla avoimia UK kansalle, mutta meidän täytyy vakaasti puolustaa eurooppalaista visiotamme. Ja se tarkoittaa myöskin yhdistyneen kuningaskunnan puolustamista. Ja toinen kommenttini, koska olen tuolta kaukaa Länsi-Euroopasta, mutta jos nyt puhutaan Balkanista kuitenkin, niin Minusta on häpeällistä, mitä nyt tapahtuu. Meidän pitäisi Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa avata neuvotteluprosessi. Me tarvitsemme, he tarvitsevat meitä ja mekin tarvitsimme aikanaan Eurooppaa ja meidän pitäisi antaa sama mahdollisuus heille. Yksi minuutin Marino Sanchez. Kiitoksia. Minulla ei ole kuin yksi minuutti, mutta mm, en nyt kuitenkaan halua päästä tilaisuutta käsistä, niin haluan kiittää teitä teidän tekemästänne työstä. Olette tehnyt hyvin paljon äh, äh, tämän puolesta ja todella Brexit äh, on nyt äärimmäisen tärkeä. Kova Brexitia on vältettävä mutta meidän täytyy muistaa myös muidet, muut painopistealueemme. Me tarvitsemme monivuotisen kunnianhimoisen rahoituskehyksen, joka on huomattavasti yli tuon yhden prosentin PKTL on Jotkut hallitusten ja valtioiden hän tämän totesivat huippukokouksessa. Tämän lisäksi meillä on merkittäviä haasteita ilmastonmuutos ja digitaalinen agenda. Tarvitaan resursseja myös nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi sekä tasa-arvostrategian toteuttamiseksi. Kun ajatellaan perinteisiä politiikan aloja, kuten YMP, kohesiota, niin alueellista kuin sosiaalista kuin kohesiota, emme saa unohtaa että maaseutumme tyhjenevät ja että sukupolvien välinen kuilu kasvaa, joten haasteita on koko joukko. Kiitos. Kiitos ja Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Lokakuun 31. päivään on suurin viikko. Saman aikaan on Halloween. Kaikki kammottavat asiat ja kurpit saavat häämöttävät äh, edessä. Halloweenin henki on tässä ilmoilla. Nyt on tärkeää hoitaa Brexit ja tärkeää hoitaa se kunnolla. Mikäli sitä on työstetty jo kolme vuotta, niin on parempi kenties hoitaa sitä vielä kolme kuukautta tai kolme viikkoa lisää, jotta se hoidetaan kunnolla. Erosopimus on parempi kuin sopimukset on ero. Pääministeri Johnson ja Irlannin pääministeri Varadkar ja Michel Barnier – ansaitset kiitosta siitä, miten nopeasti asiat saatiin pakettiin. Nyt täytyy lopullisesti saada tämä asia hoidettua. Gonzales Ponsille ja Rangelille totesin, että yhdyn heidän sanoisiinsa, kun he kiittivät Junckeria. Te olette erinomaisella tavalla johtaneet Eurooppaa ja saaneet hienoja tuloksia aikaan. Eurooppa on teille kiitollinen. Um, Hyvät kollegat, nyt sitten alkaakin se vaikea osuus. 22 puheenvuoropyyntöä Catch the Eye-osuuteen. Minulla on tiukat ohjeet, seitsemän puheenvuoroa vain. Ensimmäiseksi herra Kirchhoff, yksi minuutti. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ανησυχεί ότι υπάρχει μια κακοφωνία μεταξύ... Rouva puhemies, olen huolestunut siitä, että rouva Merkel ja herra Macron eivät ole samaa mieltä Syyria-kysymyksestä eivätkä ole samaa mieltä. Länsi-Balkanin laajentumisesta, monivuotisesta rahoituskehyksestä ja Syyriaa hyökkäyksen käsittelystä Turkin uhasta ja sitten myöskään Venäjästä. Ja he eivät, kun he eivät ole yhtä mieltä, niin silloin syntyy kakofonia ja se heikentää meidän painoarvoamme. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Junckeria hänen tekemästään työstä oman maani Kreikan hyväksi, mutta vaikka poliittisesti olemme eri linjoilla, koska Juncker rakastaa Kreikkaa ja kreikkalaisia puutteistaan ja puutteistamme huolimatta. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on ollut aivan pohjatonta. Kiitän häntä kaikesta hänen tekemästään. Ja seuraava puhuja. Uh, thank you, President. Edustaja Ward. European... Kiitos puhemies. Eurooppa-neuvosto pelleilee meidän kanssamme. He ilomielin suostuvat Boris Johnsonin Brexit-aikatauluun, mutta eivät kuitenkaan noudata EUn pitkää linjausta Pohjois-Makedonian ja Albanian osalta, että ne olisivat aloittaneet liittymisneuvottelut. Neuvosto kyllä pitääkin von der Leyen komission lupauksista Brexitin osalta, mutta ei pidä lupauksiaan Länsi-Balkanin ystäviemme suuntaan. Nyt ei ole kunnioitettu lupausta, joka näille maille annettiin, ja tämä on historiallinen virhe. Mitä Ison britanniaan tulee, millainen kansainvälinen sopimus voidaan runnoa läpi tällä tavalla ilman kunnollista valvontaa ja näin nopeasti? Neuvosto on nyt lyönyt pallon Euroopan parlamentin pelikentälle ilman, että sinun on otettu riittävästi aikaa joko ratifioida tai hylätä sopimus. Ei Brexit tällä tavalla katoa kuin taikaiskusta. Mikäli sopimus menee läpi, tämä on vasta alun loppu, ei lopun alkua. Pahin on vielä edessä. Edustaja Ansip. Madame President, Puhemies, parahin Jean-Claude, hyvät kollegat, aivan ensiksi haluan kiittää Jean-Claude sinua hyvästä johtajasta.